El señor presidente. Se reanuda la sesión. Istunto jatkuu. Aikaisemmasta istunnosta pöytäkirjat on jaettu ja jos vastalauseita ei esitetä, ne, niitä pidetään hyväksyttyinä. Sitten siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Yhteiskeskustelu yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta liittyen rahoituskriisiin ja puolustusalan korkea ulkopoliittinen edustaja on paikalla. Komission varapuheenjohtaja Rova Ashton ja samoin käsittelemme herra Lisäkin mietintöä rahoituskriisin vaikutuksesta puolustusalaan. Näistä keskustellaan yhdessä. Puheenvuoron saa ensin Rova Ashton. mr president Kiitoksia hyvin paljon, herra puhemies. Voisin aloittaa kiittämällä myöskin herra Lisäkkiä hänen mietinnöstään. Kuten sanoin eilen illalla, kun tapasin hänet, minä tulen Euroopan puolustusvirastosta, missä he halusivat ilmaista kiitoksensa tässä työstä, jota on tehty. Herra puhemies, ei ole mitään väittelyä äh, siitä, miten YTPP järjestyy tänä vuonna. Kriisi on aiheuttanut paljon säästöleikkauksia eri puolilla Euroopan unionia, ja tämä aiheuttaa sen, että keskitymme nyt sotilaallisten resurssien ja- jakamisen ajatukseen erilaisten tärkeiden operaatioiden toimien suhteen YTPPssä on hyvin vahvoja vaatimuksia, että Euroopan unioni toimisi paremmin ja tehokkaammin. Meidän täytyy vastata hyvin monimutkaisiin haasteisiin, kyberuhkiin ja muihin huoliin. Ja meidän täytyy turvata globaali vastuunne, kun osoitamme, että Euroopan unioni antaa rahasta takaisin lisäarvoa. Meidän tulee koherentti strategia, todellinen yhtenäinen lähestymistapa, kuten ulkoministerien neuvostossa ensimmäinen päivä joulukuuta huomautettiin. Tämä on selvää, mutta tietenkin on tärkeää, että tekisimme läheisempää yhteistyötä. Voimme jakaa resursseja tai osoittaa solidaarisuutta sellaisille Euroopan unionin kansalaisille, jotka pitää evakuoida katastrofialueelta. On tärkeää, että teemme paremmin, pienemmin varoin. Ensimmäinen joulukuuta neuvostossa korostettiin sitä, että yhteistyötä pitäisi vahvistaa ja ettei päällekkäistä työtä pitäisi tehdä, vaan pitäisi toimia yhdessä ja jakaa voimavaroja. Minä pyydän, että Euroopan jäsenmaat pyrkisivät tukemaan toisiaan eivätkä kilpailisi keskenään. Euroopan unionin täytyy parantaa operaatioitaan tunnistamalla tarpeet selkeämmin ja toimien selkeiden päämäärien ja selkeiden strategioiden mukaisesti. Euroopan parlamentti kansallisten parlamenttien lisäksi on tärkeässä roolissa, kun halutaan taata, että yhteisessä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa toimitaan demokraattisesti ja vastuullisella tavalla. Hyvä puhemies, haluaisin keskittyä hetkeksi eräisiin tärkeisiin saavutuksiin tänä vuonna – mitä tulee rakenteisiin, ulkosuhdehallinto on saatu valmiiksi ja nyt se voi toimia kriisitilanteessa nopeammin, tehokkaammin ja älykkäämmin, kun tämä palvelu alkoi viime vuoden tammikuussa. Arabikivat vaati välittömiä toimia ja me saimme aikaan kriisifoorumin ja kriisineuvoston, joka hoiti tehokkaasti kriisitilannetta myöskin Norsunluurannikolla, Libyassa ja koko Afrikan alueella. Nämä rakenteet ovat keskeisiä, kun haluamme vastata suoriin kysymyksiin ja toimia suoraan yhteydessä, jotta voisin toimia koko palvelun kanssa. Mitä tulee kapasiteetteihin ja kriisien torjuntaan, tutkin tällä hetkellä, kuinka voisimme vahvistaa turvallisuuspolitiikkaa asiantuntijoiden johtajuutta Euroopan unionin valtuuskunnissa. Kaikkea tätä on saatu aikaan, kun olemassa olevia resursseja on uudelleen strukturoitu samaan aikaan. Olemme pyrkineet toimimaan tehokkaasti sen sijaan, että löytäisimme uusia monimutkaisia kalliita ratkaisuja. Herra puhemies, me yritämme löytää yhtenäisiä ratkaisuja ja uskon, että tässä ulkosuhdehallinto on hyvin tärkeässä roolissa. Me voimme tuoda kaikki Euroopan unionin resurssit yhteen ja saada aikaan hyviä ratkaisuja. Me käytämme näitä ajatuksia Afrikan sarvessa ja eteläisessä naapuruuspolitiikassa. Eräät ihmiset ajattelevat, että ulkosuudenhallinnossa on ollut väsymystä, mutta tänä vuonna on saatu aikaan konkreettisia toimia, yhtenäväisiä ja uskoisin pitkälle meneviä neuvoston päätelmiä. Herra puhemies, mitä tulee 30. päivän kokoukseen ähm, Euroopan puolustusviraston äh, johdon kanssa, saimme aikaan konkreettisia sitoumuksia, koskettaen myöskin Libyan tilannetta. Tämä on hyvin tärkeää, kun ajattelemme tulevaa Naton Chicagon huippukokousta ensi keväänä, kuten äh, herra Lisekin mietinnössä kävi ilmi, mitään vaihtoehtoja yhteistyölle ei ole tällä alalla. Monitasoinen yhteistyö täytyy olla sääntö eikä poikkeus, jotta voisimme säilyttää ja kehittää Euroopan unionin puolustus mahdollisuuksia. Olen samaa mieltä herra Lisäkin kanssa siinä, että meidän täytyy toimia leikkauksien suhteen niin, että meidän toimintakykymme ei kärsi. tehokkuus. Euroopan unionin turvallisuus alalla on tärkeä asia myöskin globaalisti. Me olemme pyrkineet luomaan puitteita tulevalle työlle sekä sotilaallisen että siviilioperaation alalla ja myöskin rakenteellisella alalla, kuinka me suunnittelemme ja toimeenpanemme työtä kumppaneiden kanssa. Pyrimme vahvistamaan näin YTPPtä. Jäsenmaiden aloitteet, esimerkiksi Weimarin aloite, ovat lisänneet oman lisäarvonsa tähän työhön. Olen tyytyväinen siihen, että olemme saaneet hyvin suunniteltuja YTPP-hankkeita, kun minusta tuli ulkosuhdehallinnon johtaja. Me tulemme Tulevaisuudessa Afrikan sarven tilanteen suhteen arvioimaan uudelleen sotilaallisia siviilimahdollisuuksia, ja tämä antaa meille tulevaisuudelle uusia linjoja, mitä tulee sitten turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Suhde NATOon on erittäin tärkeä. Tämä tunnustaa Lissabonin sopimuksessa, joka on ensimmäinen Euroopan unionin perussopimus, joka viittaa selkeästi NATOon. Eri Euroopan unionin välineitä voidaan menestyksekkäästi yhdistää Naton puolustusvälineisiin. Nämä kaksi organisaatiota voivat ja ne, niiden pitäisi lähentää yhteistyötään. Minä pyrin samaan aikaan Rasmussenin kanssa, ähm, Naton johtajan Rasmussenin kanssa äh, hyvän työyhteistyön, jotta voisimme edetä askel askeleelta tässä kahden organisaation välisessä suhteessa Libyan kriisi osoitti jälleen kerran, kuinka tärkeä tarve tälle on. Me teemme kädessä yhteistyötä eri aloilla. Olen erityisesti tyytyväinen siihen, että onnistuimme jakamaan esimerkiksi älykkään puolustuksen alueella ponnisteluja. YK on luonnollisesti pitkäaikainen kumppanimme ja tämä kumppanuus on jotakin, mikä nyt realisoituu toimissa, joita meillä on käynnissä tai joita voidaan aloittaa Afganistanissa, Somaliassa, Libyassa ja strategisen vuoropuhelun kautta. Minä myöskin henkilökohtaisesti olen sitoutunut työhön strategisten kumppaneiden kanssa, ei vähiten niillä alueilla, jotka ovat Libyan tai Afrikan sarven kantaisia. Minä allekirjoitin hiljattain latinalaisen Amerikan kanssa yhteistyösopimuksen heidän osallistumisestaan hankkeisiin ja jo 60 äh, Amerikan kansalaista tekee töitä Euroopan unionin komentoketjussa Kosovossa ja Afganistanissa. Minä haluaisin myös lähempää yhteistyötä eri kumppanuusmaiden kanssa, erityisesti etelässä ja idässä. Haluaisin tuoda esiin joitakin tapoja päästä eteenpäin. Uskon, että meillä on mahdollisuus saada yhtenäisempi operationaalinen lähestymissama yhdistämällä työtä mediaatiota ja konfliktien ratkaisutoimintaa. YTPP on hyvin tärkeä rooli, mitä tulee järjestäytyneen rikollisuuden, salakuljetuksen, aseiden salakuljetuksen, huumeiden tai ihmisten salakuljetuksen suhteen. Nämä asiat ovat suuria uhkia ja esimerkiksi Sahelin alan alueen turvallisuusuhat ovat hyvin tärkeitä ja vaikuttavat suoraan Libyan tilanteeseen. Kaikki nämä asiat ovat sellaiset, että Euroopan unionin Välineet yhteisesti käytettynä ja koherenttistrategia ovat erittäin tärkeitä. Meidän täytyy kiinnittää huomiota vahvennettuun yhteistyöhön ja mahdollisuuksiin. Neuvosto pyrkii tekemään kaikki voitavansa, jotta voisi vastata tähän haasteeseen. Minä tulen pyrkimään löytämään parempaa yhteistyötä, jotta voisimme vastata näihin haasteisiin ensi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tarkoitan, että pyrimme saamaan oikeat henkilöt oikeisiin paikkoihin, töihin. Me pyrimme systemaattisesti tuomaan resursseja yhteen ja jakamaan niitä ja myöskin lähentämään yhteistyötä tehokkaasti pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy myöskin missioiden ja eri operaatioiden tehokkuutta parantaa Euroopan unionin pitäisi arvioida operaatioita tarpeiden suhteen meillä pitää olla selkeitä strategioita, jotta voisimme päästä päämääriimme. Mitä tähän tulee, minä olen aina valmis arvioimaan mahdollisia uusia hankkeita, erityisesti alueilla, jotka vaikuttavat Euroopan unionin turvallisuuteen, kuten Libya tai Sahelin alue. Herra puhemies, YTPP voi olla vain tehokas, jos se on kunnianhimoinen, se nojaa poliittiseen tahtoon toimia ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että YTPPn budjetin pitäisi vastata näihin aspekteihin. Euroopan parlamentin tuki on ollut erittäin tärkeä tässä työssä ja haluaisin käyttää tätä mahdollisuutta ilmaistakseni kiitollisuuteni kaikille teille. Haluaisin päättää herra puhemies kiittämällä teitä tuestanne YTPPn suhteen ja vahvistaa jatkuvan sitoumukseni tässä työssä. Se on erittäin tärkeä integraalinen osa Euroopan unionin ulkosuhteita. Ja haluaisin kiittää järjenkeinä herra Lisekiä hänen mietinnöstään. Kiitoksia, Rova Ashton. Seuraavaksi neljä minuuttia puheaikaa herra Lisekille. Arvoisa puhemies, arvoisa korkea edustaja, hyvät naiset ja herrat. Kiitoksia oikein paljon näistä hyvin lämpimistä sanoista, joita tämä mietintöni sai. Haluaisin ainoastaan korostaa, että tämä on yhteisen työmme hedelmä, ja ainoastaan minun työmme, vaan tässä oli erittäin paljon ihmisiä mukana, esimerkiksi SEDE-valiokunnasta ja myöskin varjoesittelijät olivat avainasemassa. Työ heidän kanssaan oli erittäin miellyttävää ja haluan kiittää kaikkia näitä ihmisiä yhteistyöstä. Olin erittäin iloinen kuullessani, että te, arvoisa korkea edustaja ja neuvoston edustajat, ymmärsivät hyvinkin syvällisesti ne ongelmakohdat ja tarpeet, jotka liittyvät eh, YTPP tällä hetkellä. Tämä on edelleenkin erittäin suuri haaste meille ja minä toivon, että arvoisa neuvoston korkea edustaja ja neuvosto ovat tietoisia siitä tosiasiasta, että AFET-valiokunnassa parlamentissa tuetaan erittäin voimakkaasti toimia ja myöskin yhteitä operaatioita jäsenvaltioiden välillä, jotta voidaan parantaa tehokkuutta – turvallisuudessa, turvallisuus- ja puolustusoperaatioissa. Toivon, että kaikki ovat kuulleet, mitä Robert Gates, äh, Yhdysvaltain puolustusministeri, totesi. Häntä kritisoitiin aluksi, mutta sitten kuitenkin kävi ilmi, että useat eurooppalaiset poliitikot ja myöskin poliittiset viranomaiset päätivät ikävä kyllä – että hän oli melko pitkälle kuitenkin oikeassa, joten tässä on suuri haaste meidän edessämme, kun kyse on yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikkamme uudistamisessa ja myöskin kun ajatellaan hyvää yhteistyötämme Naton ja EUn e välillä. EUn pitäisi erityisesti keskittyä synergioihin, jotka saisi, joka saisi, jotka saisivat budjetit optimoitua. Kriisi on hyvin globaali ilmiö ja se on myöskin, myöskin koskettanut puolustussektoria. Tässä nyt on monissa jäsenvaltioissa puolustusmenoja leikattu ja tietysti tämä on myöskin huolen aiheemme. On totta, että se, että pidettäisiin kiinni puolustusmenoista kriisin aikana, kun on muitakin menoja, niin tämä ei ole kyllä helppo tehtävä, mutta itse olen kuitenkin sitä mieltä, että vaikkakin ajat ovat nyt näin vaikeat eurooppalaisen rahoituksen suhteen, niin meidän ei tulisi tätä budjettia jättää huomiota. Minä esitin mietinnössäni tiettyjä tapoja, joten voita, joilla voitaisiin näitä menoja optimoida. Miten ne resurssit, vaikka ne ovatkin ehkä pienemmät kuin menneisyydessä, voitaisiin käyttää tehokkaammin ja paremmin hyväksemme. Ja myöskin se, mitä tässä korkea edustaja totesi, on totta. Tämä yhdistämisen ja yhteiskäytön ajatus esimerkiksi resurssien osalta on välttämättömyys. Näin me pystymme leikkaamaan kustannuksia. Meidän täytyy mahdollisimman nopeasti identifioida kaikkein lupaavimmat strategiset hankkeet niiden pitäisi todellakin keskittyä logistiikkaan, kuljetukseen, lääkinnälliseen apuun, meriliikennevalvontaan, biologisten ja kemiallisten aseiden vastaisen suojaan. Joten tässä on monia osa-alueita, missä yhdistämisen ja yhteiskäytön ajatus voisi, voitaisiin täytäntöönpana hyvällä tavalla. Emme voi yliarvioida Eh, eurooppalaisen puolustusviraston roolia, jonka tulisi identifioida, miten me voimme parhaalla tavalla koordinoida eh, suunnitelmamme Euroopassa. Ja sitten toinen tärkeä asia, jonka otin tässä esille, on teknologisen, teknisen kehityksen rooli. Me olemme monissa asioissa kyllä vielä melkoinen takapajula. Minä tässä viittasin esimerkiksi markkinoihin ja sopimuksiin puolustussektorilla. Meidän pitäisi kyllä pohtia näitä kaikkia menetelmiä. Olen erittäin iloinen, että korkea edustaja myöskin pitäisi, että hänkin on sitä mieltä, että meidän pitäisi aloittaa työmme. Kiitoksen lisäksi seuraavaksi puheenvuoron saa ITRE-valiokunnasta herra Tosenovski. Vážený pane předsedo, paní vysoká představitelko, vystupuji zde v roli zpravodajky, které pro tuto problém... Arvoisa varapuheenjohtaja, minä puhun tässä ITREn roolissa. On totta, että rahoituskriisi ja myöskin budjettileikkaukset ovat vaikuttaneet siihen, että puolustusteollisuuden ohjelmat ovat tästä kärsineet. Me tarvitsemme yhteistä politiikkaa ja näin voidaan, voidaan sitten välttää se, että nämä vaikutukset vielä syvenevät. Taloudellisesta näkökulmasta tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa yksittäisten valtioiden suvereniteettiin ja tästä syystä eurooppalaisen puolustuspolitiikan pitäisi ryhtyä kattavaan yhteistyöhön, mutta samalla pitäisi myöskin ottaa yksittäisten valtioiden tilanne huomioon. Se, miten talous- ja rahoituskriisi on vaikuttanut puolustuspolitiikkaan, on johtanut siihen, että pitäisi esimerkiksi ajatella kysyntää. Yhteiset puolustuspoliittiset pohdinnat ovat tässä kyllä tärkeitä. No sitten vienti on tärkeää, se auttaa paljon yrityksiä, mutta monet eivät kuitenkaan ole kilpailukykyisiä. Ja kiitoksia paljon puhemies. Kiitoksia sitten ryhmien puhujiin. Ensin EPPstä kaksi minuuttia, herra Brok. Arvoisa puhemies, arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät kollegat. Haluan kiittää herra Lisekiä ja myöskin SEDE-valiokuntaa näistä hyvistä valmistelevista töistä, joita tämän mietinnön osalta on tehty. On selvä, että meille ulkopolitiikka tarkoittaa aina sitä, että käytetään myöskin ennaltaehkäisiä toimenpiteitä, jotta ei tarvita mitään sotilaallisia toimia. Tämä on siis lähtökohta rauhan saavuttamiseksi. Kyllä tätä puolustusta tarvitaan ja jos sitä tarvitaan, niin sitä tulisi käyttää järkevällä tavalla ja myöskin käyttää parhaalla mahdollisella tavalla välineitämme. Resurssit ovat sellaisia, että me emme käytä niitä oikealla tavalla. Joten meidän täytyy tällaisena aikana pitää huoli siitä, että meillä on synergiatoimia, joita voidaan ainoastaan Euroopan tasolla saada aikaiseksi. Tästä syystä on tärkeää, että Euroopan unionin intressi täytyisi määritellä ja myöskin sitten pitäisi saada siihen riittävät varat. Ja esimerkiksi tutkimuksen, kehityksen osalta meidän pitäisi tehdä hyvin paljon enemmän yhdessä kuin se, että jokainen itse ostaisi omat patruunansa. No tässä kyllä varmastikin Euroopan puolustusvirasto on merkittävässä roolissa. Olen myöskin sitä mieltä, että kansainvälisten liittojen käyttäminen tässä yhteydessä on järkevää ja että myöskin juridiset ongelmat, jotka liittyvät käyttömahdollisuuksiin, tulisi tarkistaa. Tässä tarvitaan yhteisiä toimia myöskin sotilaiden suojelemiseksi, kun nyt näen tässä, että Afganistaniinkin ihmiset menevät erilaisin varustein ja Berlin plussaa ei voida täytäntöön panna, että saataisiin järkevää yhteistyötä Naton ja siviilikriisinhallinnan välille EU:ssa, niin kyllä tässä paljon työsarkaa on vielä edessä ja varmasti tämä on myöskin meidän ihmistemme, kansalaistemme ja myöskin sotilaittemme etujen mukaista. Ja arvoisa puheen, varapuheenjohtaja, te olette oikeassa, että tässä tarvitaan kollektiivista poliittista tahtoa, joka vaikka varoja onkin vähän, niin kyllä tämä pitäisi saada heräteltyä yksi tässä pääkaupungeissakin taas henkiin. Kiitoksia. Seuraavaksi SD-ryhmästä minuutti, rouva Koppa. Puhemies. Haluan onnitella aluksi herran Lisekeä ja hänen mietintöön, joka koskee tulevaisuuden tulevaisuutta puolustuskysymyksiä kriisin aikoina mielenkiintoinen aihe. Kaksi tärkeää kysymystä ensin. Meidän pitää vahvistaa synergiaa ja yhteistyötä Euroopan tasolla, jotta vältetään tuhlaus voimavaroissa ja lisäksi pitää suojella työllisyyttä myös ja työpaikkoja tällä lailla. Ja tietysti kun otetaan huomioon suhdannetilanne, pitää osoittaa mielikuvituksellisuutta, jotta voidaan taata kilpailukyky alalla Euroopassa. Jatkossa tämä voi näkyä muina työpaikkoina puolustussaralla. Ikävä kyllä, uudelleenjärjestelyt teollisuudessa ovat välttämättömiä. Pitää valvoa, että tämä tapahtuu niin, että vaikutukset ovat kielteiseen minimissään työllisyyteen eurooppalainen solidaarisuus. Sen kautta pitäisi voida toimia täydentävällä tavalla meille Nämä ovat tärkeitä suuntaviivoja edistyksellisessä politiikassa puolustusasioissa ja tämä on myös yksi vastaus koko kriisiin. Kiitos. Kiitoksia Rova Koppa. Seuraavaksi ALDE-ryhmästä kaksi minuuttia. Rova Nikolai. Mulțumesc, domnule președinte, doamna... Puhemies, kiitoksia korkea edustaja. Uskon, että tämä keskustelu lisäkin mietinnöstä tänään on erittäin merkittävää ajatellen yhteisen turvallisuus- tulevaisuutta. Olen tyytyväinen tähän kattavaan mietintöön, joka analysoi aihetta ja pyrkii esittämään myös ratkaisumalleja. Tämän lisäksi mietintö antaa myös tilaisuuden kohesion toteutua yhteisissä turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa kysymyksissä. Nyt meillä on tilaisuus muuttaa tämä kriisi tilaisuudeksi puolustusteollisuudelle ja myös ajatellen tuleva- tulevaisuuden yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaamme puolustuspoliittisen poliittisten budjettien vähentyminen, laskeminen voi olla kyllä riski yhteiselle turvallisuudellemme voi syntyä huomattavia kuiluja tai säilytetään nämä kuilut Euroopan ja eurooppalaisten ja muiden NATO-jäsenten välillä ja voi vaikuttaa meidän valmiuskykyymme. Euroopan puolustusviraston täytyy, sitä täytyy voida vahvistaa, sen reagointikykyä pitää vahvistaa, sen pitää myös harjoittaa tätä yhdistämis- ja yhteiskäyttöpolitiikkaa. Se on ainoa ratkaisu EU, että saadaan yhteisiä valmiuksia eikä menetetä niitä, joita meillä jo on, jotta varmistamme yhteen toimivuuden tuleva, yhteisessä puolustusjärjestelmässä. Ja ikävä kyllä, jatkossakin meillä tulee olemaan ongelmia, mutta uskon kuitenkin, että Euroopalla on velvollisuus saada aikaan vahva teknologinen yhteinen pohja ja sen pitää käyttää tutkimus potentiaalia, jota joissakin jäsenvaltioissa on, ja jatkossakin pitää edesauttaa ja löytää ratkaisuja julkisissa hankinnoissa, koska yksi syy, joka on tehnyt näistä budjetista erittäin haavoittuvaisia puolustuskysymyksissä, liittyvät korruptioon puolustushankintajärjestelmässä meillä on olemassa käytännesäännöt, mutta meidän täytyy myös käyttää näitä sääntöjä paljon tehokkaammin ja tuloksellisemmin. Ja kun onnistumme eh, suorittamaan hankintoja, niin pitää toimia eurooppalaisen veronmaksajan edun mukaisesti silloin. Kiitoksia. Nikolai. Kiitoksia. Seuraavaksi eh, vihreistä herra Bytikofer. Kiitoksia puhemies Arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät kollegat, aivan aluksi haluan tässä kiittää herra Liisekiä hyvästä mietinnöstä, joka todellakin, niin kuin Elmar Brokkin jo kertoi, pyrkii käyttämään sitä mahdollisuutta hyväkseen, että kaik, joka liittyy siihen, että kaikissa kansallisvaltioissa varoja on vähemmän ja ei enää jatketa tällä törsäävällä tiellä puolustuspolitiikassa niin kuin tähän asti. Se mahdollisuus, joka tässä yhdistämis- ja yhteiskäytössä on, otetaan mukaan tässä mietinnössä ja olen myöskin iloinen siitä, että hän nyt pyrkii pienin tarkistuksin vielä hyvin kohteliaasti painostamaan jäsenvaltiota hiukan enemmän jos tämä olisi pääsisältö, niin silloin ryhmäni kyllä äänestäisi tämän mietinnön puolesta. Täällä on kuitenkin kaksi kohtaa, jotka ovat hiukan tuolla kielteisellä puolella. Yhtäältä pyritään, no kun ajatellaan eh, nyt eh, tätä niukkuutta eh, budjeteissa, niin pyritään myöskin kannibalisoimaan budjetti puolustuspolitiikan osalta. Näin ei voi olla, että tässä puolustustutkimus tämän 2020 horisontin tai FP7 puitteissa rahoitetaan EU-talouden kautta. Se ei ole hyvä, että rahoitetaan myöskin tätä puolustuskollegiota tai että tai että rahoitetaan tällaista puolustuserasmusta meidän budjetistamme, koska tämä nyt sitten meidän tehtävämme on se, että tehokkuus ja myöskin säästäväisyys voitaisiin yhdistää. No sitten kolmanneksi, ja tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää, koska tässä liberaali edustajat pyrkivät tähän, jotka yleensä aina puolustavat kilpailukykyä. Tämän mietinnön kautta pyritään kun ajatellaan niitä asioita, jotka me saavuttimme puolustuspaketin kautta, niin pyritään nyt vesittämään nämä kaikki asiat, mitä saavutimme jo. Ja tässä on hieno otsikko, että pitäisi nyt sitten taata työpaikkojen saatavuus. Pyytäisin, että te ette tässä taivu. Me teemme eh, pyyntöjä, että yksittäiset kohdat äänestettäisiin erikseen. Nämä asiat ovat sellaisia, että niitä ei pitäisi tähän mietintöön ottaa mukaan teho, tehottomuus tässä vain lisääntyy ja rahaa vain törsätään lisää. Kiitos. Muchas gracias, señor Butikov. Kiitoksia, herra Butikofer. Seuraavaksi e- ECR-ryhmästä herra Van Ouden. Thank you very much, Chairman. Well, Kiitoksia paljon, herra puheenjohtaja, herra on tehnyt erittäin hyvän mietinnön, joka on hyvin laadittu. Valitettavasti hän vetää sitä vääriä johtopäätöksiä. Vaikuttaa siltä, että ratkaisu kaikkiin ongelmiin tässä talossa on se, että äh, lisätään Eurooppaa. Kaikki liittyy Euroopan integraatioon. Minun huoleni täällä ja meidän huolemme täällä pitäisi olla sotilaallinen valmius. Ja siteet NATOon. Tämä tarkoittaa todellista operaatiota ja poliittista tahtoa, ja sitä puuttuu valitettavasti monissa eurooppalaisista jäsenmaista. Meillä on hyvin suuria todellisia uhkia ja haasteita. Ne eivät ratkea sillä, että käytämme turvallisuuteen samaa strategiaa kuin euroon on käytetty. Meidän pitäisi lopettaa se, että Eurooppa sekautuu puolustuspolitiikkaan. Se on haaskausta ja hyvin vaarallista. Libyan kriisin pitäisi osoittaa hyvin selkeästi, että YTPP oli täysin tarpeetonta, kukaan ei halunnut eurooppalaista sotilaallista välintuloa, ei YK eikä NATO. Ja Libyan kokemus paljastaa hyvin selkeästi potentiaalisen vaaran, joka on siinä, että vedetään yhteen ja jaetaan, joka vaikuttaa olevan niin rakas ajatus eurooppalaisille päättäjille. Nämä Naton ilmatorjunta avaks laitteet, mitä tästä sitten seurasi. 20 maata oli samaa mieltä ja alle puolet niistä oikeastaan osallistui ja hyvin harvat halusivat varsinaisiin iskuihin liittyä. Kuten maa, kuinka tällaiset maat, kuten Ranska tai yhdistynyt kuningaskunta, voisivat luottaa toisiin, mitä tulee puolustukseen? Tämä osoittaa, että euro krateilla kuvitelmia, mitä tulee puolustukseen, vaikka meidän pitäisi osoittaa, että meidän asevoimimallamme on valmiuksia ja kyky toimia omat omat toimimme pitäisi tehdä lähimmän kumppanimme kanssa, Yhdysvaltojen kanssa. Kiitos. Kiitoksia herra Van Oden. Herra Butikofer esitti sinistä kiir- korttia. Hyväksyttekö häneltä kysymyksen? Yes. Okay. Mr. Butikofer. Herra Butikofer, olkaa hyvä. Oh, Kun te näin vastustatte tätä yhdistämistä ja yhteiskäyttöä, niin miten se nyt sitten sopii siihen, että Naton kohdalla käytetään samaa rationalisointikonseptia, mutta tässä ainoastaan nimi on toinen Natossa. Uh, my own argument for. Herra Budikofer, tehän teette minun argumenttini minun puolestani. Tätä todellakin tapahtuu Natossa, joten miksi Euroopan unioni pyrkii tekemään tätä samaa? Miksi Euroopan unioni haluaa matkia äh, toistaa NATOa, toistaa asioita, joita on jo tehty, asioita, jotka ovat jo olemassa. Naton suuri meriitti on se, että se on hallitusten välinen liitto. Itsenäiset valtiot voivat liittyä, osallistuvatko siihen vai eivät, erityisesti operaatioihin. Tämä on suuri ero. Meillä ei ole mitään yhteenvetämistä ja jakamista Meillä on yhteisiä Naton operaatioita. Hyvin rajallista resurssien jakamista tapahtuu. Kyseessä ovat nämä AWACS ilmavalvonta toimet. Eli mehän näemme, mitä Libyassa tässä tapahtui. Meidän pitää olla hyvin varovaisia, meillä pitää olla luotettavia todellisia kumppaneita, liittolaisia, kun ongelmia tapahtuu sellaisia, että he tulevat mukaan ja heillä on mahdollisuus taistella. He ovat valmiita osallistumaan. Tätä me haluamme. Kiitoksia Herman Orden. Seuraavaksi GUE-ryhmästä puolitoista minuuttia edustajallesi. Kiitoksia. Tämänpäiväinen keskustelu tapahtuu talous- ja rahoituskriisin puitteissa. Ihmiset joutuvat tässä taistelemaan demokratian ja oikeuksien puolesta. Ja taustalla on tässä myöskin se, että tuhansia ihmisiä, varsinkin lapsia, kuolee nälkään maailmanlaajuisesti. Jos nyt Euroopassa pitäisi säästää, niin kyllä sen pitäisi tapahtua puolustuspolitiikan osalta. Eli tässä puolustetaan territoriaalisia hyökkäyksiä kohtaan, ja olisi hienoa, jos sanotaan, että kyllä siinä voidaan säästää, mutta jos nyt ajattelen tätä logiikkaa, eli sitä, että meillä on hyvin suuri puolustautumisen tarve, niin siltä näyttää, että kustannuspaineen alla pitäisi saada aikaiseksi korkeampaa puolustusteollisuutta. Minä uskon, että tässä paisutellaan tätä puolustusskenaariota ja mielestäni ei myöskään pidä paikkaansa, että leikkaukset puolustussektorilla johtaisivat suurempaan työttömyyteen. Ei tämä pidä paikkansa, mutta suuret puolustusmenot kuluttavat rahoja siellä, mitä tarvittaisiin muualla. Ehdotukset Liisekin mietinnössä ovat myöskin uhka demokratialle. Sillä, että olisi Atenan, Atenan mekanismi, jota ei voida valvoa, tai, tai että sekoitetaan sotilaallinen ja siviilivalvonta. Me emme äänestä tämän puolesta, ja me olemme myöskin tehneet toisen mietinnön, vähemmistön mietinnön, jossa

Kiitoksia herra puhemies. Voin federalisteja järkyttää, mutta silläkin riskillä sanon, että puolustuspolitiikka on kansallista politiikkaa. Sen pitää strategisiin, tarkkoihin vaatimuksiin, diplomaattisiin vaatimuksiin vastata jokaisen kansan kohdalla. Ja tämän vallan jakaminen on itsenäisyyden loukkaamista. Tämä on valtava vitsi, kun ajatellaan, että eräät jäsenmaat ajattelevat, että puolustuksen takaa Washington ja nojaavat amerikkalaisiin, eurooppalaisiin, pitäisi tällä alalla pystyä eräiden mielestä käyttämään yhteisömenetelmää. Mitä tulee jäsenmaiden turvallisuuteen, mitään ei voida hoitaa sillä tavoin, että Brysselin välin tuloisi välttämätön hallitusten välinen yhteistyö riittää kaikkeen. Tässä haluaisin Rouva Ashtonille sanoa, että on hyvin mahdollista arvostella talouspolitiikkaa. Tässä Markosi, Merkel ja Sarkosi hoitavat talouspolitiikkaa ja jo 30 vuotta Neuvostoliiton uhan kadottuja puolustusbudjetit ovat ensimmäisiä, joista leikataan niin, että monet meidän armeijoidemme resurssit ovat vanhanaikaisia ja liian riittämättömiä. Ja voidaan aina kuvitella, että isoveli amerikkalainen tulee auttamaan, kun emme halua itse ponnistella, mutta olette väärässä. Meidän pitää palata kansallisiin itsenäisiin politiikkoihin. Tämä on ainut tapa käyttää turvallisuuden ja kansallisten intressien alalla mahdollisuuksia toimia tehokkaasti ja riittävästi. Me emme koskaan jakamalla heikkouksia saa aikaan voimaa. Are you, are you showing the blue card? Näytättekö siellä sinistä korttia? Haluatteko esittää kysymyksen herralle Penille? Ette halua siis kysyä häneltä mitään selvä. Hyvä. Nyt tämä meneekin varsin rauhallisesti tämä iltapäivä. Sitten muihin puhujiin. Puheenvuoron saa herra Danjean. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Erinomainen herra Liisekin mietintö osoittaa päärajoitteet, jotka vaikuttavat jatkossakin puolustusta toimissa kansallisesti, kansallisesti ja monikansallisesti, nimittäin budjettirajoitteet on toinenkin strateginen rajoite, joka vaikuttaa Euroopan maihin, nimittäin asenne, joka amerikkalaisilla liittolaisillamme on. He eivät enää halua, eivätkä enää voi tehdä kaikkea turvallisuuskysymyksessä meidän sijaamme. Libyan tapaus osoitti tämän erittäin hyvin, joten tässä kontekstissa, joka on erittäin rajoittava tilanne, on välttämätöntä saada vauhtia yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, joka olisi vahva operationaalisesti ja myös valmiuksiltaan. Mitä tulee operatiiviseen puoleen, arvoisa korkea edustaja, te puhuitte tästä paljon ja aivan oikein tästä kuuluisesta yhteistä lähestymistavasta. EU on varmaankin ainoa, joka pystyy tällaista eh, eh, käyttämään kansainvälisissä kriisitilanteissa. Kuitenkin pitää valvoa, että tämä on teidän tehtävänne, että tämä globaali lähestymistapa ei uhraa turvallisuuspuolta ja tarvittaessa sotilaallista puolta. Tarvitaan todellakin globaali globaalia toimintaa ilman, että petetään itseämme tässä turvallisuuskysymyksessä. Senhän annoitte ymmärtää myönteisesti minun mielestäni, kun puhuitte Sahel, Sahelin tapauksesta ja Afrikan sarvesta. Mitä tulee sitten valmiuksiin, niin pitää todellakin olla tyytyväinen roolista, joka Euroopan puolustusvirastolla on, vaikkakin voidaan pahoitella sitä, että on tällaisia blokkitilanteita vieläkin, mitä tulee sen talousarvioon. Kiitoksia siitä, että ke, kiitoksia jos voisitte sanoa hiukan, kertoa arvioitanne näistä ponnisteluista, joihin tämä puolustusvirasto on ryhtynyt. Pitää muistuttaa myös siitä, että mitä tulee puolustusteollisuuteen, kun se vahvistaa tätä teollisuutta Euroopassa ilman, että suljetaan tietenkään pois järkiperäistämistä, niin tätä kautta tuetaan myös työllisyyttä ja teknologia, teknologisia kehitystä, joka ylittää sotilaallisen puolen. Tämä on aivan strategisen tärkeä kysymys meille ja meidän talouksillemme erityisesti kriisiaikoina. Kiitoksia, herra Danjon. Seuraavaksi Gualtieri. Kiitoksia. SD-ryhmä, niin kuin on nyt todettu, tukee tätä lisäkin mietintöä. me haluaisin nyt keskittyä neuvoston päätelmiin. Mm, ovat pieni, mutta tärkeä askel eteenpäin. Parlamentti odotti enemmän, varsinkin tietyillä osa-alueilla. Mutta se vakava riski, että hylättäisiin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on kadonnut ja haluaisin myöskin onnitella korkea edustaja tässä suhteessa, kun puhutaan uusista operaatioista ja sitten tästä Libyan tilanteesta. Eihän tämä nyt ollut mikään suuri menestystekijä. Meillä on ollut Sudan ja niin poispäin. Me voimme kyllä saavuttaa konkreettisia tuloksia ja tästä syystä myöskin haluamme jatkaa taloudellista tukeamme. Täytäntöönpano on tärkeää tässä tarvitaan rajoja tutkimusvarojen käytössä. Ja nämä asiat ovat ainoastaan ensimmäinen askel, mutta meidän pitää kyllä tässä jatkaa samalla vauhdilla, mennä seuraavien vaiheiden läpi. Ja muuten millään eurooppalaisella valtiolla ei ole mitään merkitystä tulevaisuudessa. Seuraavaksi rouva Neits Oitabrok. Madam High Representative. Uh, Korkea edustaja, haluaisin ensinnä onnitella esittelijä Lisäkiä hänen erinomaisesta mietinnöstä. Ne toiseksi sanoa, että olen erittäin iloinen teidän esittämistänne kommenteista vastauksena tähän mietintöön. Tämä keskustelu tietysti keskittyy pitkälti siihen, että pitäisi tehdä enemmän vähemmällä yhdistämällä ja yhteiskäytöllä ja yhteistyöllä. Minä taas haluaisin kuitenkin keskittyä siihen, että on tarvetta vähentää ja mahdollisesti myös kokonaan luopua kaikkein pahimmat aseet, nimittäin ydinaseista pitäisi päästä eroon. Joskus näyttää siltä ikään kuin koko kysymys asevalvonnasta, erityisesti ydinasevalvonnassa, valvonnasta puhumattakaan ydinaseista vapauttamista. Olisi tavallaan häipynyt jonnekin. Se ei enää ole ollenkaan meidän tutkassamme. Ja uskon, että jos me onnistuisimme elvyttämään näitä ponnisteluita tämän suuntaisesti, niin todellakin vahvistaisimme moraalista asemaamme silloin, kun väittelemme esimerkiksi siitä, miten lähi pyritään ottamaan ydinvoimia, ydinaseita käyttöön. Ja koska joulu on pian, niin toivotaan, että lahjaksi saataisiin tällainen ydinaseeton maailma. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Tsavela. Rouva Ashton, minun maani Kreikka on viides osan velastaan velkaa puolustuspolitiikalle Turkin kysymyksen vuoksi. Ja luonnollisesti meillä pitää olla tarvittavat puolustusvoimavarat. Rouva Aston, me emme voi enää säilyttää tätä puolustusdimensiota entisellään. Minulla on kysymys, jos tämä kasus Belli, Turkin suhteen, siis todellinen sotatila puhkeaisi, kuten on joskus jo tapahtunut menneisyydessä, kuka puolustaisi eurooppalaisia rajoja todelliselta uhalta? Jos todellinen uhka on olemassa, puolustuksen täytyy kestää. Mutta tällä budjetilla kuinka me voimme sen taata? Ei pidä unohtaa, että puhumme todellisesta uhasta eikä mistään abstraktista asiasta, tässä ei kyseessä ole se, että keskustelemme joukkojen osallistumisesta toimiin Afganistanissa. Puhumme jostakin, mikä on meillä naapurissa. Miten me voimme vastata tähän uhkaan? Si, niin, Rova Savela. Herra Van Ouden haluaa esittää teille kysymyksen. Sopiiko? Olkaa hyvä, herra Van Ouden. 30 sekuntia aikaa. Um, I'm, I'm, I'm... Olen nyt hiukan hämmentynyt. Ehkä voisitte hiukan selventää, mitä oikein ajatte takaa. Sanoitteko todellakin, että tietenkin on todellisia uhkia maailmassa ja meidän täytyy saada, meidän täytyy olla kunnollinen puolustus, mutta ettekö tunnusta sitä, että EU, NATO liittyvästi juuri tarjoavat tällaista kunnollista turvallisuuspolitiikkaa ja mihin EU taas pyrkii? Ei mitenkään liity tähän asiaan, ei millään tavalla. Ettekö te ole sitä mieltä, että y- y- Amerikan Yhdysvallat käynyt kauppaa hyvillä luotettavilla liittolaisilla poliittisesti epämukavissa, epämukavien, e, epäpätevien toimielinten kanssa, mitä tulee sotilaalliseen puoleen. Robert Savela, teillä on myös puoli minuuttia aikaa vastata. Täällä me keskustelemme yhteisestä puolustuspolitiikasta Euroopan unionille. Tästä minä puhun. Sitä ei ole olemassa, mitä tulee minun maahani Kreikkaan, joka 30 vuotta on ollut EUn jäsen, kun on ollut Kreikan ja Turkin välillä muutamia vuosia sitten konflikteja. NATO eikä myöskään EU ei ollut se, joka vastasi tai joka olisi auttanut. Tässä oli Yhdysvaltojen merivoimat kyseessä. Elätä, minä kyllä pahoittelen. Luulen, että vastasin kysymykseen. Puhun todellisesta uhasta, enkä kaikesta muusta, missä täällä on keskusteltu. Onneksi teillä muilla ei ole samanlaista ongelmaa kuin meillä Kreikassa on. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Dodds. Uh, thank you, Kiitoksia puhemies ja korkea edustaja. Minä pidättäydyn nyt todemalta, että tässä pitäisi jotenkin säästellä uh, vaikeina aikoina tai että tukisin NATOa, kun taas sitten kun ajatellaan hiukan monimutkaisempia tekijöitä täällä EU:ssa. Minä haluan keskittyä korkea edustajaa Äh, yhteen pienen seikkaan, jonka mainitsitte avauspuheenvuorossanne. Ja tämä liittyi tähän puitteistoon äh, ja yhteistyön Yhdysvaltain kanssa liittyen Kosovoon ja Afganistaan ja niihin henkilöihin, jotka ovat mukana näissä ohjelmassa. Meidän, siis se asiantuntemus, mitä kaikki nämä henkilöt tuovat ja se, että he ovat rohkeita vaikeissa olosuhteissa on asia, jota pitäisi tukea, varsinkin kun ajatellaan Äh, eri rooleja. Esimerkiksi Pohjois-Irlannin joukkoja Irakissa ja se, että nämä tekevät yhteistyötä myöskin siviilihenkilöstön kanssa, jotta saataisiin rauhaa ja demokratiaa näissä maissa aikaiseksi. Tämä on hyvin monimutkainen, yksinäinen ja vaikea työ ja siitä tehdään entistä hankalampaa eurooppalaisen byrokratian kautta. Minä pyytäisin, että vakuutatte, että ne henkilöt, jotka palvelevat Afganistanissa ja Kosovossa, äh, että heitä ei häirittäisi samalla tavalla Brysselin byrokraattien toimesta. Kiitoksia, Rova Dots. Seuraavaksi kaksi minuuttia, herra Gaaler. Niin, kiitos paljon puhemies ja minäkin haluan tässä heti aluksi kiittää kollega Liisekiä aivan äärimmäisen hienosta äh, mietinnöstä, joka ottaa esille kaikki puutteet ja ne asiat, joissa me yhdessä voimme saavuttaa enemmän. Korkea edustaja aivan oikein totesi, että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka voi olla vain niin hyvä kuin mitä me annamme sen olla. Hän on oikeassa ja olisin toivonut, että ensimmäinen joulukuuta neuvoston päätelmissä olisi ehkä otettu muita asioita vielä esille, esimerkiksi tämä suunnittelu ja johtovalmius. Me juuri ja juuri tässä pääsimme yhteisymmykseen siitä, että operaatiokeskus Brysselissä on sellainen, että sitä voitaisiin käyttää ad hoc, ei mitenkään jatkuvasti tai systemaattisesti, ja tämä on mielestäni valitettavaa. Pohdin myös, miten voi olla, että neuvoston päätelmissä hyväksytään nämä battle troopsit, mutta että ei kuitenkaan voida kahta tällaista ryhmää tarjota ensi vuonna. Miten voitte tulevaisuudessa välttää, että tähän joudutaan? Myöskin tämä pooling and sharing, yhdistäminen yhteistyö, yhteiskäyttö, sitä on paljon täällä, siitä on paljon puhuttu. Se on mielestäni hyvä. Ei ainoastaan siitä syystä, että varoja on niin niukalti, vaan koska se todellakin tulisi yhdistämään meitä entistä enemmän – mutta mietin kyllä, miten pitkälle Gentin aloite ja myöskin aloite liittyen tähän yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön todellakin on johtanut siihen, että ne aukot, jotka näissä headline-gooleissa on ilmaistu, saataisiin poistettua. Ja miten, milloin me tässä yhteydessä aktivoimme tämän jatkuvan yhteistyön, niin kuin tässä Weimar 3 plus 5 syyskuulta 2011 on vaadittu. Millaisia askeleita ulkosuhdehallinto ottaa, jotta voidaan tukea tätä järjestäytynyttä strukturoitua yhteistyötä? Kiitos. Kiitoksia herra Galler. Vuorossa minuutin ajan herra Pasku. The current effort to save the euro... Nykyinen ponnistelu pelastaa euro sisältää turvallisuus aspekteja, joihin pitäisi kiinnittää huomiota. Tällainen hyvin tiukka säästöpolitiikka leikkaa puolustusbudjettia entisestään ja kuitenkin riskejä on hyvin läheisessä naapurustossamme. Tällainen riskien kasaantuminen voisi aiheuttaa hyvin vakavia turvallisuusvaaroja tulevaisuudessa. Toiseksi Euroopan on pakko etenevissä määrin myydä tekniikkaa sellaisille ostajille, jotka eivät aina ole ystävällismielisiä. Näin aseita saattaisi päätyä e- hyvin vihamielisiin käsiin. Tämä saattaa uhata Euroopan unionin turvallisuutta ja solidaarisuutta. Ja solidaarisuuden puute saattaa uhata voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä tällaisina aikoina, kun puhutaan kevyemmästä Naton tyyppisestä yhteistyöstä Euroopan unionin uskottavuus kärsii turvallisuuden takaajana. Pasku. Kiitoksia. Vuorossa edustaja Lansdorf. Niin, ennen kuin tässä nyt puhun tästä aiheesta, haluaisin tässä toivottaa tervetulleeksi eh, Stavros Lambrinidiksen. Olemme erittäin iloisia, että hän on täällä. Hän ei nyt kuule tätä, koska hän ei ymmärrä saksanaa, no, mutta se ei haittaa. Eh, jos minulla on tapahtumia vaalipiirissä, niin kysyn aina äänestäjiltäni, että kenellä on enemmän sotilaita EUlla vai Yhdysvalloilla? Vastaus on melkein aina väärä. EUn jäsenvaltiolla on kaksi miljoonaa sotilasta, ja yhdysvaltalaisilla 1,4 miljoonaa. Me olemme hampaisiin asti aseistautuneita, mutta annamme näille sotilaille vain kolmanneksen niistä varoista kuin mitä yhdysvaltalaiset. Tämä on aivan järjetöntä ja yhdistäminen ja yhteiskäyttö on tästä syystä hyvin järkevää. Mutta me emme voi jättää tätä sotilaiden yksin päättäväksi, vaan täytyy olla poliittisesti myöskin mukana tässä ja tästä syystä poliittinen keskustelu on tärkeä. Kiitokset kollega Lisekille. No yksi kriittinen asia liittyy tähän offsetseihin. Tämä juridisesti sitova, mitä me olemme kirjoittaneet myöskin direktiivissä, niin sitä ei voida korvata. Minulla on täällä komission suuntaviivat liittyen näihin offsetseihin. Meidän täytyy pitää kiinni näistä ovatpa ne sitten epäsuoria tai suoria, ne aina vääristävät markkinoita ja niitä voidaan hyväksyä ainoastaan tiukoin kriteihin artiklan 100, 364 äh, puolesta. Eli me tulemme kyllä äänestämään tämän puolesta. Kiitos. Wait, wait, just a moment, Mr. Kar- Hetkinen, herra Karas vielä. Herra Van Oden näytti sinistä korttia. Herra Van Oden, puoli minuuttia. Puhemies, vain tiedonanto tavallaan. EUlla ei ole mitään joukkoja, puhemies. Ei siis minkäänlaisia taistelujoukkoja. On olemassa joukkoja kansakuntiemme armeijossa, mutta EUlla sinällään ei ole mitään mm, puolustusjoukkoja. Tästä pitäisi nyt puhua aivan selkeästi. Jos tehdään tällaisia vääriä vertauksia USA, niin se ei kyllä tältä pohjalta toimi. No, koska tiedän, että miten loistavien tulkit ovat, niin tämä ei voinut johtua tulkkauksesta, vaan tämä nyt oli kiinni sinusta, arvon Joffrey. Minä sanoin selkeästi, että jäsenvaltioilla on kaksi miljoonaa sotilasta ja he saavat yhteensä kolmanneksen siitä, mitä yhdysvaltalaiset sotilaat. Se oli järkevää eh, yhdistämistä ja yhteiskäyttöä. Hän eh, UK käyttää esimerkiksi ranskalaisten kanssa hyödykseen eri osa-alueiden. Mielestäni tämä on tärkeä keskustelu ja kiitän myöskin kollega Lisekiä tästä erinomaisesta mietinnöstä. Seuraavaksi herra Karas. Ja herra president. Niin puhemies. Arvoisa varapuheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, tässä on nyt kolme faktaa. Ensimmäinen fakta on se, että Euroopan unioni perustettiin rauhan projektina, että EUn väli, maiden välillä ei enää mitään sotatoimia harjoitettaisi, ja tämä tavoite on sellainen, jonka olemme saavuttaneet sataprosenttisesti. No toinen fakta. Kuitenkin Kaikissa jäsenvaltioissa meillä on edelleen kansallinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, ja kaikki jäsenvaltiot ovat kolmessa asiassa yhtä mieltä. Meillä on tehokkuusongelma, meillä on henkilöstön rekrytointiongelma ja meillä on rahoitusongelma. Kolmas fakta. Ei ole olemassa yhteistä ulkopolitiikkaa, tehokasta, uskottavaa sellaista ilman uskottavaa YTPPtä, joten meidän täytyy tehdä kaikkemme näiden kolmen faktan pohjalta, jotta saamme aikaiseksi yhteisen puolustus- ja turvallisuusunionin. Ja tämä Lisekin mietintö kyllä näyttää meille tien, mitä kaikkea me voimme tehdä mm, olemassa olevien sopimusten pohjalta, jotta voimme kasvattaa tehokkuutta – jotta voimme vahvistaa poliittista uskottavuutta ja myöskin voimme vähentää budjettipoliittisia vaatimuksia, koska me voimme tehdä tämän yhdessä paremmin kuin jokainen erikseen hyvin tehottomalla tavalla. Kiitoksia, herra Karas. Vuorossa minuutin ajan edustaja Gomez. Ai, teillä on sininen... Hetkinen, hetkinen, rouva Gomez. Obermeier, kortti, Herr Vorsitzender, Kiitoksia puhemies, koska tämä aihe aiheuttaa paljon keskustelua ja sinisiä kortteja, niin pyydän Karaselta vastausta. Hän puhui aivan oikein, että yhteistä ulkopolitiikkaa ei ole ilman yhteistä turvallisuuspolitiikkaa tai se ei voi olla tehokasta. No, se jää nähtäväksi, onko näin. Mutta mielestäni tästä puuttui selkeä kanta. Kollega Karas, ehdotatteko te nyt, että me rakennamme yhteistä puolustuspolitiikkaa EU-sisällä ja ehdotatteko te, että kaikki valtiot ovat mukana Natossa ja että tämä olisi, tässä oltaisiin ikään kuin sitten Naton kumppaneita? Schlage, schlage Ensinnäkin minä ehdotan, että lisäkin mietinnön sisältö täytäntöön pannaan ja että me tuemme sitä, että siitä tulee tärkeä turvallisuus- ja puolustuspolitiikan osa myöskin Lissabonin sopimuksessa. Me olemme ottaneet askeleita eteenpäin liittyen tähän virastoon ja niin poispäin. Ja sitten toinen asia minä ehdotan, että ne tavoitteet, jotka olemme itse asettaneet itsellemme, että vahvistamme yhteistyötä, otamme vakavasti tämän asiamme. Me tarvitsemme eurooppalaista puolustus- ja turvallisuusunionia ja siihen tarvitaan sopimusmuutoksia. Se, mitä me voimme tehdä sopimuksen pohjalta, niin sitä tulisi johdonmukaisesti tehdä. Ja mielestäni mietintö on hyvä pohja tälle. Muy bien. Señora Gómez, un minuto. Finanssirahoituskriisi vaikuttaa vaarallisella tavalla kansalliseen turvallisuuteemme ja puolustusvalmiuksemme ja tämän takia heikentää operatiivista YTPPssä. Meillä me aikoja, jolloin kiinalaiset muun muassa ostavat arkaluontoista puolustusteknologiaa, jota Euroopassa kehitetään niin kuin herallisekin hyvässä mietinnössä korostetaan, yhdistäminen ja yhteiskäyttö valmiuksissa on olennaista EU, EUlle ja näin voidaan päästä eh, irrelevanttiuden tilasta vaikkakin NATO olisi tästä va- valittanut. Meidän pitää puhua suoraan. Ilman, että on eurooppalainen suosituimmuusjärjestelmä olemassa, tätä, ilman tätä emme saa koskaan sitä eurooppalaista pohjaa teollisuudessa, joka varmistaa strategisen riippumattomuutemme ja sen, että olemme valmiita ryhtymään synergiseen yhteistoimintaan NATOssa tai muissa yhteyksissä. Se, että käytämme älykkäämmällä tavalla puolustusbudjetteja, niin kuin sanoi, tarkoittaa sitä, että päästään eroon korruptiosta, jota on aivan liikaa tässä hämärässä järjestelmässä, mitä tulee julkisen hankintoihin puolustuskysymyksissä. Myös Ra- Iso-Britannian ja Ranskan pitää, pitää voida suostella siihen, että ne eivät käytä varojaan ydinarsenaali, ydinarsenaalinsa, koska nythän tendenssi on aivan muuttunut maailmassa. Ja vielä lopuksi Rova Aston Libya oli tällainen menetetty tilaisuus YTPPssä EU-ssa, eikä tässä auttanut edes ranskalais-saksalainen johtajuus. Teidän tehtävänne olisi saada jäsenvaltiot kantamaan vastuunsa ja täällä parlamentissa me ainakin tuemme, jos pyritte tällaiseen. Kiitoksia. Kiitoksia Rova Gomez. Seuraavaksi puheenvuoro herra Predalla. Kiitoksia. Talouskriisi on osoittanut meille hyvin selkeästi, että meillä on kaksi mahdollisuutta. Joko me olemme jakautuneet ja tämä tuhoaa Euroopan, tai sitten me vahvistamme yhteistyötä. Toinen vaihtoehto mielestäni on sellainen, että suurin osa tämän parlamentin jäsenistä tukee sitä ennen kaikkea siksi, että globalisoituneessa maailmassa tämä on ainut tapa, jonka avulla voimme olla merkittäviä. Kiinan puolustusbudjetti on kymmenessä vuodessa noussut 200 prosenttia. Samaan aikaan Euroopan unionin jäsenmaat ovat leikkaamassa kaikkia puolustusmenojaan. Tämän vuoksi ainut ratkaisu on saada aikaan parempaa koordinointia puolustuksen alalla – ja käyttää voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä. Libyan kriisi osoitti selkeästi, miksi meidän pitäisi tehdä näin. Meidän NATO-sitoumuksemme lisäksi olisi korkea aika rakentaa todellista eurooppalaista puolustusvalmiutta. Lisäkin mietintö ehdottaa hyvin selkeitä askelia eteenpäin, että voisimme toteuttaa tämän päämäärän. Voisin mainita muutamia. Ensinnäkin luoda eurooppalaisen ohjausjakson puolustuksen ja turvallisuuspolitiikan alalla ja toisekseen tutkimus- ja kehitysohjelmien vahvistaminen ja neljänneksi sotilaallisen Erasmus-ohjelman luominen, joka voisi auttaa yhtenäisen kulttuurin syntymisessä puolustuksen alueella. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Mavron Nikolas. Μια τέτοια έκθεση Puhemies. Tämä, tällaiset säästöt ovat sietämättömiä merkitys näinä vaikeina aikoina. Jäsenvaltiot, niiden täytyy tehdä paljon läheisempää yhteistyötä ja yhdistää ponnist, ajatuksensa yhteisen uhan edessä. Jokaisen pitää kantaa vastuunsa, jotta voidaan taata turvallisuus ja rauha, ei vain Euroopassa, vaan myös naapurimaassa tai laajemmin maailmassa. Talous- ja rahoitusalan kriisi on myös haaste. Ehkä nyt onkin tilaisuus paremmin saada lähentymään turvallisuus- ja puolustuspolitiikkojamme. Joka tapauksessa jäsenvaltiot joutuvat uudista, uudistuksiin tällä saralla, siksi pitää kulkea tällä tiellä. Me olemme täysin samaa mieltä siitä, että aletaan harjoittaa tällaista yhdistämis- ja yhteiskäyttöpolitiikkaa, mutta ei pidä unohtaa sitä, että Kypros on edelleenkin miehitetty alue. Edelleenkin siellä on joukkoja, ja näissä oloissa miten voitte kuvitella, että Kypros osallistuu täysin tämän mietinnön päätelmiin, erityisesti mitä tulee tähän yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön. Kypros joutuu ottamaan huomioon oman tämänhetkisen tilanteensa. Sen pitää pystyä, voi, pystyä puolustamaan aluettaan. Kiitoksia. Kiitoksia hyvää iltapäivää teille kaikille. Puhemies tässä vaihtui. Me jatkamme ja vuorossa edustaja Kelam puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia puhemies. Arvoisa korkea edustaja, tämä loistava mietintö, joka kollega Liisek on tehnyt, tekee yhden asian täysin selväksi. Se, että vähennetään puolustussektoria, on joka johtuu riskistä, niin tässä on olemassa riski, että EUta ei enää pidetä vakauttavana voimana äh, Euroopassa. Ei tässä ole kyse puolustusmenojen leikkaamisesta, vaan siitä, että mihin rahoja käytetään. Äh, kansallinen puolustuksen äh, suunnittelu ei ole koordinoitua. Tämä johtaa sitten kapasiteetti ongelmiin, päällekkäisyyksiin. Tarvitaan tarvitaan myöskin varoja tutkimuksen, mutta tämän mietinnön viesti on se, että talouskriisi myöskin tarjoaa mahdollisuuksia. Minä olen samaa mieltä korkean edustajan kanssa siitä, että monenvälinen yhteistyö, yhdistäminen ja yhteiskäyttö, sitä pitäisi tulla ennemminkin sääntö kuin poikkeus meidän toimissamme. Mutta haluaisin puhua myöskin kyberpuolustuksesta. Tämä on asia, missä tarvitaan läpimurtoa ja uusia ajatustapoja, tehokkaampaa yhteistyötä ja koordinointia. Nämä ovat vähimmäisvaatimukset, eivät, eivätkä nämä ole mitään ainoastaan hyviä toiveita, koska kyberuhat edelleenkin kehittyvät, vaikka me pyrimmekin estämään se, että pyritään enemmän taakkaa jakamaan ja näiden analysoinnissa, niin se on tavoitteemme. Totta kai me tarvitsemme Euroopassa myöskin koordinointia, koordinaattoria näihin kyberkysymyksiin. Kiitoksia. Hyvät kollegat, seuraavaksi vuorossa herra Komutsakos, olkaa hyvä. Herra puhemies, ei ole mitään epäilystä siitä, että syvä kriisi, jossa olemme tällä hetkellä, aiheuttaa painetta puolustusbudjetteihin jäsenmaissa ja myöskin puolustusteollisuuteen tätä kautta. Kaikki jäsenmaat, joissa on tarve kehittää vahvempaa puolustusta kuin muissa, esimerkiksi Kreikassa. Kaikki nämä maat pyrkivät löytämään ratkaisuja, jotka ovat järkeviä, jotka ovat liian kalliita ja jotka samaan aikaan olisivat hyvin tehokkaita. Tällaisessa olosuhteessa on selvää, että tilanne ei ole yhtenäinen. Me tarvitsemme yhteistyötä puolustuksen alalla, tehokasta puolustusta. Tämä on aivan välttämätöntä, mutta tämä ei ole vain pelkkä pyrkimys. Ei, täydy unohtaa, ei pidä unohtaa sitä, että valtioiden itsenäisyys perustuu puolustukselle ja tämän vuoksi meillä pitää olla vahvoja ponnistuksia ja samaan aikaan meidän pitää olla joustavia ja tästä syystä me olemme samaa mieltä, mitä tulee tähän yhdistämiseen ja yhteiskäyttöön. Siitä on tullut väistämätöntä. Se, mikä myöskin hyvin tärkeää, on operatiivinen puoli meillä pitää olla täydentävä mahdollisuus kapasiteettien ja kulujen välillä jäsenmaissa. Kreikassa tämä on erityisen vaikeaa, sillä meillä on todellinen uhka olemassa ja samaan aikaan kriisi koskettaa meitä hyvin jyrkästi. Kiitos. Näin olemme käyneet läpi puhuja listan. Ja nyt alkaa vaihe ilman puhujalistaa. Tässä onkin paljon enemmän nimiä oli paljon enemmän kuin voimme antaa puheenvuoroja. Haluaisin antaa jokaiselle ryhmälle yhdelle henkilölle puheenvuoron. Ensinnäkin herra Kelly. Niin Kiitoksia puhemies. Todellisessa maailmassa ei tarvittaisi puolustusvoimia, mutta maailmasta on tulossa vaikeampi, vaarallisen paikka päivästä toiseen, siksi tarvitaan puolustusvoimia. Lisäksi olemme nähneet että ihmiset ovat vapaampia, on myös tilaisuus rikollisille ryhtyä erilaisiin toimiin, samoin terroristeille. Ja tästä syystä olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tarkastella laajempaa roolia puolustusvoimilla, erityisesti kun pyritään toimimaan terroristeja ja rikollisjoukkoja vastaan. Useinhan ne ovat yhteistoiminnassa esimerkkinä laittomat savukkeet, joita tuodaan EU-hun. Se vähentää 10 miljardia taloudestamme vuosittain, joten tarvitaan pulsomme laajempi toiminta-ala, valvontamahdollisuuksia poliisille, jotta se voi toimia myös tullissa, jotta voidaan haastaa nämä todelliset uhkat, joita on peräisin rikollisjoukosta ja terroristeista johtuen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Smolkova. Arvoisa puhemies, tänä päivänä kriisin aikana, kun eh, budjetteja täytyy leikata joka paikassa, niin totta kai silloin myöskin puolustukseen eh, saadaan vähemmän varoja käytettäväksi. Tästä syystä myöskin puolustussektorilla tarvitaan parempaa koordinointia, jotta voidaan tehokkaammin varat käyttää ja myöskin voidaan välttää päällekkäisyydet kun populismi, muukalaisvi ja terrorismi on kasvanut Euroopassa, niin yhteinen puolustuspolitiikka on kyllä tärkeämpää kuin koskaan aikaisemmin. Minä puollan yhteistä puolustuspolitiikkaa, mutta myöskin yhteistä koordinoitua valvontaa yksittäisten puolustuskomponenttien kohdalla, jotta voidaan esimerkiksi välttää väärinkäytökset. Slovakiassa oli nimittäin tapaus, kun tässä tiedustelupalvelu käytti tietojaan väärin siten, että se kuunteli omia kansalaisiaan. Kiitos. Kiitos. Vuorossa. Edustaja Bilbao. Puhemies. Rouva Ashton. te mainitsitte, että on välineitä, joilla voidaan parantaa suunnittelua ja lisätä turvallisuutta Afrikan sarvessa. Intian valtamerellä toimii kasvuslaivasto erityisesti Baski aluksilla on tärkeä rooli tässä. Nämä alukset kärsivät pirattien hyökkäyksistä ja kidnappauksista ja niin niitä suojellaan Atlanta-operaation toimesta. Viime vuodesta lähtien parlamentti on hyväksynyt aiheesta päätöslauselman. Nyt heillä on ongelmia sen takia, että eivät voi ottaa aseistusta mukaan, että voisivat suojella itseään paremmin näillä kasvalaustuksilla, koska Tätä Afrikan viranomaiset eivät salli. Siksi haluaisin kysyä teiltä, miten on suunniteltu sitä, että voitaisiin parantaa eurooppalaisten ja baskikalastajien turvallisuutta Intian valtamerellä? Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Tramopulos. Puhemies, haluaisin kysyä Roasmilta seuraavaa asiaa. Mitä tulee sopimuksen Papandreon, Merkelin ja Sarkozyn välillä, mitä tulee aseistukseen, ja joka vastaa 10, 10 miljardia euroa. No, näyttää siltä, että nyt Roo korkea edustaja ei kuuntele, mutta haluaisin, että hän selvittää meille, mitä mieltä hän on tästä uutisesta sellaisella hetkellä, jona tehdään valtavia budjettileikkauksia vuoden 2012 budjettiin. Puolustusohjelmat nousevat 13 prosenttia ja tämä on valtava skandaali, sillä on hyvin suuria vaikutuksia. Havaitsemme että tietyt yritykset ovat, saksalaiset yritykset ja muut, manipuloineet tilannetta Kreikassa. Mikä politiikka on? Voisiko rouva Ashton auttaa maitamme niin, että pääsemme eroon tällaisista ongelmista, joita on olemassa, mitä tulee Turkkiin? Sipen. Eh, Ferreira. Vuorossa edustaja on todella huolestuttavaa, mutta myöskin samalla erittäin kiinnostava tämä keskustelu, jota täällä käydään. Nämä hyökkäykset työntekijöitä kohtaan täällä Euroopassa. No tässä nyt sitten täytyy kuulemma sopeuttaa esimerkiksi koulutuksessa, terveydessä ja tehdä leikkauksia, mutta nämä ihmiset nyt toteavat, että kuitenkin näitä sotilaallisia kapasiteetteja Euroopassa täytyisi laajentaa ja kaikki budjettileikkaukset eivät kosketa kuitenkaan näitä sotilaallisia hankkeita. Meidän pitäisi tehdä yhteistyötä Euroopassa, myöskin Naton kanssa – meidän pitäisi tehdä tutkimusta sotateollisuudessa, kaiken tulisi tapahtua Lissabonin sopimuksen pohjalta. Tämä näyttää, miten aggressiivinen ja vaarallinen kapitalistinen järjestelmä on kriisin aikana. Kaikki poliitikot Euroopassa nämä poliitikat eivät ole tässä siis mikään ihme ja meidän täytyy taas lentää vastaan. Edustaja Sinclair. Uh, Kiitoksia, herra puhemies. Hetkellä, jossa saamme hyvin paljon arvostelua osaksemme, minä haluaisin käyttää sanasen, te käytte sanaa me, minä vierailin Afganistanissa jonkin aikaa sitten ja näin kuinka hienoa työtä brittijoukot siellä tekevät, kun taistelevat terrorismia vastaan ja suojelevat siviilejä ja rakentavat infrastruktuureja. Me olemme siellä suuri ähm, meillä on suuri edustus ja te tai kukaan muu ei saa kuvata näitä joukkoja tai muiden jäsenmaiden joukkoja sellaisina, että ne ovat EU-joukkoja. Nämä meidän joukkomme ovat äh, kuningattarelle vastuussa olevia joukkoja eikä mitään muuta. Ja olemme nähneet, mikä tilanne on ollut Libyassa ja muualla. Jos te ette saa aikaan yksimielisyyttä, miten te voisitte tehdä äh, monimutkaisten puolustuskysymysten suhteen. Yksi asia, Bronitar Ashton, teidän entinen roolinne valtiovarainministeriössä. Te keskustelitte nyt ydinvoimakysymyksistä ja muista, ja eräs kollega vastasi ja mainitsi ydinvapaan Euroopan. Tämä on teille varmastikin hyvin huvittava asia. Seuraavana Kiitoksia puhemies. Rova Ashton, olen täysin samaa mieltä kollegan Lisäkin kanssa. Yhdistäminen ja yhteiskäyttö ei ole mikään vaihtoehto, vaan se on välttämättömyys. Puolustusbudjetit ovat liian pieniä tällä hetkellä ja paras keino on varastaa. Sotilaallinen valmius on yhteistyö. Simulaattoreita voidaan käyttää kiertämme näitä ja voisimme ostaa myös paljon suuremman määrän eh, taistelulentokoneita. Me on jo olemassa NATO-maita, jotka toimivat samalla tavalla yhdistämällä yhteiskäytöllä jotakin laitteita voidaan vuokrata. Sitten myös on ollut yhteistyötä, meri, meri, merestä yhteistyötä Ison-Britannian ja Ranskan välillä. Ja Tällainen ilmakuljetusten johtoporrasaloite on erittäin hyödyllinen. Tässä voitaisiin käyttää olemassa olevia valmiuksia ja näin voitaisiin optimoida niiden käyttö, kun siirrettäisiin toimivaltaa yhteisessä rakenteessa. Siksi meidän pitää hyväksyä tällainen malli, ottaa se käyttöön myös muissakin eh, operatiivisissa toimissa, esimerkiksi kuljetushelikoptereiden kohdalla, merivalvonta aluksilla ja merikulutuksessa myös. Kiitoksia. And, uh, last, not, last... Ja viimeisenä vielä puheenvuoron saa herra Skinner. Minuutti. Mr. President. Arvoisa puhemies, onnittelut esittelijälle. Totta kai tässä bruttokansan tuote on laskenut ja meidän pitää siihen kyllä tottua. Leikkaukset johtavat siihen, että tässä on jouduttu eräänlaiseen ansaan emme ole voineet pitää kiinni sitoumuksestamme, eikä meidän pitäisi tehdä jotain. Yksittäiset jäsenvaltiot eivät ole siinä tilanteessa, että ne ovat tehdä työtä yksin. Uudet innovaatiot, teknologia, nämä asiat täytyy jakaa ja yhdistää. Ja täytyy myöskin varmistaa, että ne ovat kaikkien käytettävissä. Kun ajatellaan EUn e, erityistä e, statusta, jossa on sodittu vuosisatoja, niin meillä on vastuu, että saamme koordinoitua myöskin yhteisen turvallisuutemme, ja olen jo kuullut täällä joiltakin ja herra Van Ordenilta, että NATO on tässä loppu, niin ei tämä kyllä ole totta. Ja en myöskään ymmärrä tätä byrokraattiasiaa. Miten se nyt liittyy tähän? Hän oli itse myöskin virkamies Brysselissä. Oli mukana byrokraattisessa koneistossa. Näin minä ainakin ymmärsin, ellei sitten lehdissä kirjoittu väärin. Mutta ehkäpä tämä asia tulisi korjata ennen kuin aloitetaan kriit- kriittisyys. Kiitoksia. Nyt pyydän anteeksi, meillä ei ole aikaa keskustella tästä aiheesta enempää, mutta nyt antaisin puheenvuoron vielä esittelijä Lisäkille kahdeksi minuuttia. Panie przewodniczący, postaram się mówić krócej niż e, Kiitoksia. Minä Yritän puhua hitaasti, äh, lyhyesti, jotta säästän aikaa. Haluaisin kiittää kaikkia kaikista kommenteista, jotka liittyivät mietintöön. Niin haluan kiittää, kiittää myönteisistä ja myöskin kriittisistä kommenteista. Kukaan ei ole täydellinen. Tämähän on hyvin kuuluisasta elokuvasta Nobody's Perfect. Jos nyt otetaan yhteen kaikki nämä huomiot, niin niitä varmasti voitaisiin käyttää, jotta voitaisiin kirjoittaa uusi mietintö. Täällä on erittäin mielenkiintoisia kannanottoja, mitä tulee Euroopan puolustamiseen. Minä ymmärrän täysin, että minun mietityni ei ratkaise kaikkia ongelmia. Ainoa tarkoitukseni oli esittää tiettyjä avainkysymyksiä liittyen talouskriisiin. Halusin tarkastella kriisiä puolustuksen näkökulmasta täysin uudella tavalla jotta voitaisiin identifioida mahdollisuudet, mutta myöskin uhat. Olen iloinen voidessani huomata, että monet teistä puoltavat tärkeimpiä asioita tässä mietinnössä. Meidän ei tule jättää puolustusta huomiotta. Monet teistä ovat pyytäneet minulta, tai kysyneet minulta, että kenelle tämä on suunnattu tämä mietintö. Mielestäni tärkein viesti siinä ei ole Madam Ashtonille suunnattu. Te olette tukenut suurinta osaa näistä viesteistämme, vaan tämä on kohdistettu jäsenvaltioiden suuntaan, kansallisten parlamenttien suuntaan. Meidän tulisi olla yhteydessä näihin hallituksiin, käydä vuoropuhelua sitten, kun tämä mietintö on hyväksytty. Kiitoksia. Kiitoksia esittelijä. Niin, herra oli puhunut niin nopeasti, että emme ehtineet kysyä herra Skinnalta, hyväksyykö hän vielä herra Van Odenin sinisen kortin. Nyt voi estää kysymyksen. Uh, Vastauksena hyvälle kollegalle Skinnerille olen hyvin ylpeä siitä, että olen palvellut 30 vuotta Yhdys valtojen armeijan upseerina ja todellakin kun toimin siellä, toimin eri puolilla maailmaa ja kun lähdin armeijasta, vietin jonkin aikaa Euroopan komission palveluksessa ja minulla oli hyvin mielenkiintoinen näkökulma siihen, kuinka komissio toimii. Ja sain hyvin paljon taustatietoa liittyen siihen, mitä nyt teen. Kiitoksia hyvin paljon. Uh, thank you very much and uh, now I give the... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron korkealle edustaja Rova Ashtonille. Olkaa hyvä. Um, Kiitoksia puhemies. Arvoisat parlamentin jäsen tämä on ollut erittäin mielenkiintoinen ja mielestäni myös erittäin tärkeä keskustelu. Ei vähiten sen takia, että kun ajatellaan tätä taloudellista tilannetta, jossa olemme, jäsenvaltiot ja toimimme yhtä lailla, niin siksi on aivan olennaisen tärkeää, että me todellakin keskustelemme siitä, miten varmistamme parhaiten sen, että pystymme reagoimaan joihinkin kriisitilanteisiin ja turvallisuusuhkiin, joita edessämme on yksittäisenä kansakuntana, parlamentin jäseninä, toimielimenä. Ja ei varmaankaan hämmästytä yhtään ketään täällä parlamentissa, että tämä kuuluu keskusteluun, jota käyn säännöllisesti pääsihteeri Rasmussenin kanssa tai kun osallistun Naton kokouksiin heidän pyynnöstään sekä ulkoasiain että puolustusministerikokoonpanoissa on todellakin ratkaisevan tärkeää, että ymmärrämme sen, mitä yritämme saavuttaa ja miten tässä parhaiten onnistutaan. Ja kannattaa myös muistaa, minkälaisia missioilla ihmiset ovat tällä hetkellä mukana ja miten nämä missä toimivat tehokkaasti sieltä on tietysti NATO mukana myös erityisen tärkeänä osapuolena. Meillä on myös valvontamissioita Georgiassa johtuen Georgian kriisistä silloin, kun Venäjä käyttäytyi niin kuin teki elokuussa 2008. Vieläkin on siellä ihmiset, jotka auttavat varmistamaan sen, että luottamusta rakennetaan rajoilla ja varmistetaan se, että ihmiset pystyvät kulkemaan ja toimimaan normaalilla tavalla. Täällä monet puhuivat Afrikan sarvesta ja uskomattomasta työstä, jota Atalanta-missio tekee. Siinä on mukana eri jäsenvaltiot, jotka varsin halukkaasti toimivat yhdessä ja kokoavat yhteen valmiuksiaan, kokemustaan ja tätä johtaa Brit- Admiral Pos, joka on britti ja tällä hetkellä toimii Northwoodissa. Ja itse asiassa hänellä on ratkaisema tärkeä rooli, kun hän varmistaa, että maailman ruokaohjelma saa elintarvikkeita ihmiset, jotka todellakin näkevät nälkää ja auttaa myös tukemaan sellaisia maita, jotka taistelevat sen kanssa, taistelevat merirosvoja vastaan rannikoillaan, uhkia vastaan kohdistuen yksilöihin ja on erilaisia kidnappaustapauksia ja minkälainen uhka tämä kohdistuu niihin, jotka tukeutuvat mat- matkailuun. Ne ovat erittäin tärkeitä kysymyksiä ja EUlla on oma panoksensa annettavanaan. Ei pyritä tekemään mitä NATO tekee, vaan toimitaan yhdessä Naton kanssa. Ja ehkä paras esimerkki on se, mitä tällä hetkellä tapahtuu Kosovossa. EULEX Kosovo on tällainen oheistoiminta ja pyrkii, pyritään tätä kautta vahvista, po, välttämään väkivaltaisuuksia. Viime aikoina olemme nähneet Pohjois-Kosovassa tapahtuneet. Toimme käsi kädessä Kaforin kanssa, NATO-joukkojen kanssa, jotka ovat siellä kolmantena osapuolena. Tämä on kansainvälinen operaatio, koska vaarat ja vaikeudet siinä, mitä Kosovon ja Serbian välillä on tapahtunut, vaati sen, että kansainvälisesti tähän reagoidaan. Ja jäsenvaltiot vapaasti ja halukkaasti haluavat yhdessä toimia tavalla, joka niiden mielestä on tehokasta toimintaa. Ja näin voidaan antaa tällaista poliisijoukkotukea. Se on varsin erilaista toimintaa kuin Naton sotilainen tuki. Ja kaikissa näissä operaatioissa me teemme erittäin läheistä yhteistyötä Naton kanssa. Todellakin silloin, kun olemme mukana Naton kanssa ja pohdimme, miten parhaiten voimme tukea, mitä esimerkiksi Libyassa tapahtui, niin Nato oli hyvin tietoinen siitä, että sen tehtävä on tämä sotilainen puoli. Kuitenkin se tarvitsi myös muita pohtimaan sitä, miten otetaan käyttöön varusteita ja, mitä tarvitaan, jotta voidaan tukea humanitaarista apua siellä. Siis sanoisin niille, jotka ovat huolissaan tästä päällekkäisyydestä, niin me teemme teemme erittäin paljon työtä varmistaaksemme, että tällaista päällekkäisyyttä ei tule. Ja me vastaamme tukeen, jota NATO tarvitsee ja tavalla, jolla jäsenvaltiot asiaa haluavat viedä eteenpäin. En halua muistuttaa teitä, koska kun katsotte ympärille, niin mitä tapahtuu maissa, jotka ovat lähellämme, missä me toimimme, niin on monia kysymyksiä, joista pitääkin olla huolissaan. Erityisesti kun tapasin viime päivänä Sahelin edustajia, he tarkastelevat meidän strategista kokonaisvaltaista lähestymistapaamme siinä, miten me he, autamme heitä. Ja heidän huolenaan on kansalaistensa nälkä, he ovat huolissaan terrorismista, he ovat huolissaan aseista, ja nyt siis siirryn Libyasta Sahelin, mutta he tarvitsevat tällaisen kattavan toimintamallin, joka auttaa heitä tässä toimimaan, ja siksi meidän pitää pohtia näitä turvallisuuskysymyksiä myös. Meidän pitää myös muistaa se, että Euroopan puolustusvirasto tekee yhteistyötä myös Naton kanssa – Esimerkiksi nämä improvisoidut pommit ovat ongelma, joka ei koske pelkästään meidän joukkojamme kaikkialla maailmassa, Afganistanissa ja muualla, monissa muissakin paikoissa maailmassa. Ja jos voidaan antaa tällainen yhteinen tapa toimia ja tarkastella, miten voidaan tunnistaa, mistä tällaisia räjähteitä saattaa löytyä. ne on ehkä tehnyt, jos on jonkinlainen allekirjoitus tavallaan jätetty näihin erityyppisiin pommivirityksiin. Jos näin voidaan tehdä, niin silloin voidaan pelastaa ihmisenkiä kaikkialla. Jos tässä onnistutaan niin ihmisten kautta, jotka todellakin omaavat kokemusta asiassa ja asiantuntevuutta ja toimivat yhteistyössä, niin mielestäni tämä on kyllä tehokasta ajan ja voimavarojen käyttöä. Ja olen samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että meidän pitää pohtia kyberpuolustuskeinoja ja miten reagoimme tällaisiin tietohyökkäyksiin. Ja tässä voisimme olla yhteydessä USAhan, puolustusministeriin ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä, koska yksi haasteista, jotka liittyvät tietoverkkohyökkäyksiin, niin tämä ei siis pyydä maiden rajoille, vaan on rajat ylittävää toimintaa. Ja monet yritykset, jotka ovat kaikkein eniten uhanalaisia, ovat eurooppalaisia sikäli, että Niillä on yrityksiä, tehtaita, varsin usein ne ovat yhdistelmä e, eri maiden yhteistyöstä. On loogista yrittää miettiä asioita Euroopan laajuisesti silloin, kun se on järkevämpää. Sitten vielä kaksi asiaa lopuksi. Ensinnä olen samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka sanovat, että välitystoiminta, työtä teemme, konfliktien ennaltaehkäisyyksiä, miten käytämme resursseja, että voisimme tätä kautta ennakoida ja estää ongelmia. Ja konflikti on aivan oikean tapa, oikean tapaista toimintaa, ja olen tästä täysin samaa mieltä. Ja se on siis täydentävää, kun muut toimivat sotanäyttämällä muita tavoin. Olen samaa mieltä myös siitä, mitä on sanottu siitä, että täytyy olla erittäin ylpeitä näistä ihmisistä, miehistä ja naisista, jotka toimivat tällä hetkellä sotanäyttämöllä. Ja kun olemme siirtymässä joulun aikaan. Olen erittäin tietoinen siitä, että naisia ja miehiä palvelee kautta maailman, erityisesti Afganistan on tullut esiin. Olen erittäin ylpeä heidän tekemästään työstä ja olen varma, että ja tiedän, että parlamentin ovat myös tästä ylpeitä. Sitten vielä Rova Dodd esitti minulle erittäin selkeän kysymyksen, pitäisikö meidän varmistaa, että teemme tällaista monimutkaista vaikeaa työtä paikoissa, kuten Afganistassa, niin on myös sellaisia menettelytavat käytössä, jotka auttavat meitä toimimaan kunnollisella tavalla. Vastaisin tähän, olen samaa mieltä teidän kanssaan ja haluaisin kiittää herra Whitea hänen hienosta työstään. Kiitoksia. Thank you very much, Kiitoksia varapuheenjohtaja Ashton. Közös vita. Tämä keskustelu herra Lisäkin mietinnön päättyy ja me äänestämme